Arvoisat kollegat, nyt sitten meillä on seuraavaksi vuorossa äänestysselitykset ja pyytäisin, että te lähdette täältä rauhallisesti, jotta voimme täällä kuulla niitä puhujia, jotka vielä puhuvat ja haluavat puhua. Kollegat, pyydän, että lähdette tästä salista nopeasti niin, että toisten puheenvuorot täällä kuullaan. Seuraavaksi sitten äänestysselitykset. Ensimmäinen puhuja puhuu vastustamisesta 106 artiklan mukaisesti kevyiden henkilö- ja hyöntöajoneuvojen päästöihin liittyen. Ja ensimmäinen puhuja on siis herra Bernd Bentsen. Yksi minuutti. Ja, Aha. Mulla minä valitsin vastaan äänestämisen, eli uusien sääntöjen vastustamisen suhteen koskien kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjä. Jäsenvaltiot ja komissio siitä olivat sopineet jo. On tärkeää, että varmistamme, että päästöjä testataan todellisissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa, jos nyt sitten blokerataan sellaiset säännöt, joista komissio ja jäsenvaltiot ovat jo sopineet, niin monen vuoden ajan vallitsisi lainsäädännöllinen tyhjiö. Meillä olisi entisen kaltainen testaus ihan samalla tavalla kuin ajettaisiin autoa pussi päässä. Tarkoittaa sitä, että uudet säännöt eivät suinkaan anna äh, avointa kirjaa tai avointa sekkiä autonvalmistajille. Uudet testimetodit vaativat autoteollisuudelta sopeutumista ja Euroopan parlamentilla on kunnianhimoinen tavoite rajoittaa päästöjä. Käytämme kaikkia käytettävissä olevia työkaluja ja komissio on sitoutunut vuosittaiseen uudelleen tarkasteluun näiden raja-arvojen kohdalla ja se on sitoutunut myöskin vähentämään äh, raja-arvoja tai pienentämään raja-arvoja vuoteen 2017 mennessä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Demes Malkar, yksi minuutti. autojen päästöt, varsinkin pienhiukkaset, ovat erityisen vaarallisia terveydelle. Ympäristöindeksi yliopiston suorittamana osoittaa, että varsinkin Belgiassa päästöt ovat erittäin pahat, koska se 12 000 ihmistä kuolee nimenomaan näihin typenoksideihin ja pienhiukkasiin. Nyt pyritään tähän, vaikuttamaan tähän ongelmaan, pyritään viherryttämään autojen verotusta mutta me tarvitsemme myöskin eurooppalaisia toimia, tiukkaa EU-lainsäädäntöä, jotta voimme rajoittaa vakavia päästöjä. Tässä on edelleen liikaa joustoa, koska ei ole riittävästi myöskään päästötestauksia. Tarvitaan todenmukaisia ajossa tehtäviä päästömittauksia eikä pidä ainoastaan lohtaa näihin eurosta, kuuteen eurostandardiin, ne on kyllä teknisesti saavutettavissa. Ja tässä voidaan rajoittaa sitten päästöt 80 milligrammaan per kilometriä. tämä on tärkeää tästä syystä tuin tätä vastustusta. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Daniel Hannon. Yksi minuutti. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Kaikki tietävät, että Volkswagen päästöskandaali oli autoteollisuudelle hirvittävä asia, mutta mielestäni me aliarvioimme nyt, missä määrin se oli myös Euroopan unionille hirveä skandaali. Tuhansia ihmisiä on kuollut turhaan, koska Euroopan unioni on noudattanut politiikkaa, johon lobbaajat ovat vaikuttaneet valtavasti. Miksi EU ainoana maailmassa lähti edistämään diiseliä ainoana maailmassa, kun se on aina ollut saastuttavampi vaihtoehto Amerikassa, Yhdys, Amerikan Yhdysvalloissa ja Japanissa satsattiin muihin, mutta EU-ssa näiden erilaisten autojen valmistajien lopauksen alaisena suosittiin diiseliä, joka tuottaa 22 kertaa enemmän hiukkasia ja muita päästöjä kuin muut. Me emme tiedä kuinka paljon ihmisiä on kuollut tähän, koska varsinaisena kuolinsyynä on sydänkohtaus tai syöpä. Tilastot eivät ole luotettavia, mutta me olemme nyt kaikki osallisia tähän tragediaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Piiper. Yksi minuutti. Paljon kiitoksia, puhemies. Harvoin olen kuullut tällaisista tunnelmista kuin aikaisempi puhuja. Äänestin tätä tämän asian äänestin siis sitä vastaan, että tämä äänestetään, lähetetään takaisin. Tässä tehtiin nopeasti ehdotus, jonka tarkoituksena joka on siis hankala autovalmistajalle, mutta joka voidaan kuitenkin panna täytäntöön. Tästä syystä äänestin tämän tar- tarkistusta vastaan, koska tässä on parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla. Tämä on sanonta. Ja äh, me olisimme saaneet epävarmuutta aikaiseksi vasemman, vasemmiston ehdotuksella ja olisimme saavuttaneet loppujen lopuksi aivan päinvastaista. Nyt parlamentti on osoittanut, osoittanut vastuuta ympäristön ja kansalaisten puolesta. Kiitoksia myös, että tämä oli näin lyhyt puheenvuoro. Seuraavaksi edustaja Benito Zilluaga, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, puhemies. Äänestimme vastustuksen puolesta sen, sitä vastaa siis, että päästörajoja alennettaisiin yksinkertaisesti siksi, että laitedirektiivit ovat ihmisten eduksi laadittu eikä yritysten eduksi. Ka- Volkswagen skandaalin jälkeen, Dieselgatein jälkeen on vaikutus Euroopan autoteollisuuteen on ollut valtava. Komission vastaus kuitenkin vain edustaa niitä etuja, joita edustavat nämä henkilöt, jotka ovat vuosikausia eh, petkuttaneet eurooppalaisia vastaus myöskin riskeeraa eurooppalaisten terveyden ja maksaisi miljoonia työpaikkoja. Typen oksidien ja haitallisten partikkelien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat yli puoli miljoonaa Euroopassa. Ja tärkeää olisi estää teollisuuden siirtyminen kolmansiin maihin ja tapa tähän on edistää innovaatiota pitkällä aikavälillä. Ei ole annettava periksi sellaiselle painostukselle, joka käy yhteistä etua vastaan. Kiitos seuraavaksi edustaja Blanco Lopez. Yksi minuutti. Arvoisa puhemies, tällä hetkellä typen oksidipäästöt ovat viisi kertaa rajoja korkeampia. Nyt täytyy jo asettaa rajat tähän. Haluaisin, että komission neuvosto olisivat kunnianhimoisempia tässä, mutta jos tämä vastustaminen hyväksyttäisiin, niin silloin me emme rajoittaisi saastumista. Lisäisimme juridista epävarmuutta ja silloin normeja ei noudatettaisi ja tästä koituisi terveysriskejä. Tämän päätöksen myötä päästöt ähm, vähenevät alle puoleen ja Euroopasta tulee ainoa alue maailmassa, jossa näitä testataan todellisissa ajoolosuhteissa. Vain näiden testien aikaansaamisen kautta voimme noudattaa normeja, äh, suojella ympäristöä, suojella terveyttä, antaa kuluttajille ja käyttäjille takeita, takuut ja näin voimme myös kannustaa autoteollisuus, autosektorin työllisyyttä. Se on, siellä, se on hyvin tärkeä sellaisissa maissa kuin Espanjassa, josta itse tulee. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Pospisil, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Minä äänestin vastaan tätä vastustusta. Uskon, että komission ehdottamat säännöt joiden tarkoitus astua voimaan 2017, ovat vakaa pohja näille todellisille päästötestauksille ja myöskin Tsekin tasavallan Tsekin tasavallan autoteollisuus on äärettömän tärkeää, koska se työllistää tuhansia tsekkejä. Me haluamme selkeät säännöt, joita autoteollisuus soveltaa jotta saadaan selkeät, pakaat puitteet sille, miten eh, tiettyjen autojen tulisi toimia, joten äänestin komission puolesta ja toivon, että komissio varmistaa, että koko järjestelmä toimii 2017. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seurauksia. Edustaja Torres Martínez, yksi minuutti. Muchas gracias. Paljon kiitoksia. Äänestimme tämän vastustuksen puolesta, koska kaikkein sietämättömintä on se, että komissio väittää tai, tai tekee toimenpiteitä kysymättä parlamentin mielipidettä ja vaarantaa terveyden ja koko planeetan. Typen oksidit joille on annettu tässä myönnytyksiä on, on aivan sietämätön myönnytys autoteollisuudelle. Me emme voi unohtaa Volkswagen-tapausta, jossa komissio tieti, tiesi jo näistä petoksista enemmän kuin se meille kertoi ja oli hiljaa ja oli mukana eh, edistämässä ennen kuulumattomien petosten tapahtumista. Ja sen takia on välttämätöntä edistää avoimuutta ja demokraattista valvontaa. Tämä ei ole mikään pikkukysymys, koska tässä on kysymys elämästä, hengestä ja tulevista sukupolvista ja koko planeettamme tulevaisuudesta. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Takkula, yksi minuutti. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Minusta on erittäin tärkeää, että tähän asiaan kiinnitetään nyt huomiota sillä tavalla että myös euroopassa ja meidän euroopan autoteollisuudessa päästään oikeille päästötasoille. mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa myös tässä se että ympäristöasioiden lisäksi on huolehdittava siitä että globaalisti myös autonvalmistajat tulevat samoihin päästöihin. sen vuoksi itse näen että kyllä tuo komission esitys sellaisenaan voidaan hyväksyä ja viedä eteenpäin mutta lähtökohtaisesti niin olen sitä mieltä että meidän euroopassa täytyy huolehtia omasta kilpailukyvystä omasta teollisuudesta ja yrityksistä ja pyrkiä haastamaan asiaa niin että koko globaali teollisuus on samojen sääntöjen piirissä. tällä tavalla myös kun kauppa on globaalia maailmanlaajuista me voimme myös huolehtia siitä että säännöt ovat yhteneväiset ja sitä kautta koko maapalloa koko elinympäristöä suojellaan. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Caputo. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äänestin vastustuksen puolesta uusien rajojen suhteen. Euroopan parlamentti ei ole jälleen kerran halunnut olla kansalaisten puolella. Volkswagenin jälkeen ja Pariisin tapahtumien jälkeen Euroopan parlamentilla ja komissiolla oli velvoite lähettää vahva viesti niin, että voitaisiin tuotantoa suorittaa kestävämmällä tavalla. Ei voida hyväksyä 2007 vuoden tason korkeampia, tasoa korkeampia rajoja, päästörajoja. Me olemme täällä ennen kaikkea suojellaksemme kansalaisten terveyttä. Meidän kaupunkimme ovat täynnä smogia ja typen oksideita ja hiilidioksidia, jotka haittaavat kansalaisten terveyttä ja lisäävät valtavasti terveydenhoitokuluja. Tätä todistamme jatkuvasti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Balcho, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies viime vuosikymmeninä on ollut myönteisiä muutoksia ilman saasteiden, mutta ilmansaasteet ovat edelleen hyvin suuri huolenaihe. Ennenaikaiset kuolemat saattavat olla jopa 400 000 vuositasolla. Tämä ongelma, joka tuli esiin syksyllä 2015, osoittaa, että autoteollisuus ei kunnioita lakia. Volkswagen-skandaali on todistanut sen, että me tarvitsemme todellisissa ajo-olosuhteissa tapahtuvaa testausta ja komission täytäntöönpano ei ole vielä tarpeeksi kunnianhimoinen meidän ympäristötavoitteidemme kannalta. Se tarkoittaa sitä, että vuoteen 2020 mennessä päästönormeet voidaan ylittää kaksinkertaisesti. Tästä syystä kannatin tätä vastustamista. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Soidrova, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kiitokset puheenvuorosta. Äänestin tätä vastustamista vastaan ja olen tyytyväinen, että vastustaminen hylättiin Euroopan parlamentissa. Tämä tarkoittaa sitä, että komission määräys tulee olemaan tai astumaan voimaan. Tämä on hyvä ratkaisu ja että tässä sovelletaan tiukkoja rajoja. Rajat ovat erittäin tiukat teollisuudelle ja mielestäni on myöskin tärkeää, että testaus tapahtuu todellisissa olosuhteissa, mikä oikeastaan vastaa mahdollisuuksia. Tämä on myöskin hyvä ratkaisu autovalmistajille ja myöskin meille dieselmoottorikäyttäjille. Muutos mittauksiin. Mittausjärjestelmässä on askel oikeaan suuntaan ja uskon, että myöskin tämä muodolliset ehdotukset on, ovat hyvä ratkaisu. Kiitoksia. Seuraava puhuja on sitten edustaja Sean Kelly. Yksi minuutti. Kiitoksia kollegani tavoin EPP-ryhmästä. Äänestin tämän tätä vastaan. Me katsomme, että riittävästi komissio on jo tehnyt asian suhteen. Olemme tyytyväisiä tehtyyn esitykseen tämän aiheen suhteen. Ja jos lähdemme komission viitoittamalle tielle, saamme aikaan paremman tuloksen aikaiseksi. Markkinavalvonta, ehdotus, puiteehdotus hahmoteltiin viime, vuonna, äh, anteeksi, viime viikolla ja jäsenvaltiot laativat sen pohjalta sitten riippumattomat, riippumattomammat äh, menettelynsä. Ja tällä tavalla komissio jäsenvaltiot pystyy myöskin puuttumaan teknisiin äh, puutteisiin, jotka ovat tyyppihyväksynnän pohjalla. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme sitten Äh, Viviane Redingin mietintöön tehtyihin äänestysselityksiin. Aiheena on palvelukauppasopimusta koskevat neuvottelut. Ensimmäinen puhuja on edustaja Catherine Darling. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämän päiväinen päätöslauselma. Me vaadimme, että komissio muuttaa suuntaa tässä asiasta. Tämä ei ollut mikään ö, vapaa ihmiskauppa ähm, hyväksyntää. Kansalaisilla on ääni Euroopan unionissa ja tuo ääni on tässä talossa demokraattisesti valittu Euroopan parlamentti sen sijaan, että se käyttäisi valtuuksiaan vastuullisesti tänään. Monet, liian monet äh, mepit ovat tänään valinneet äh, medianäkyvyyden. Meidän täytyy kannattaa reilua kauppaa ja olla vastuullisia tässä asiassa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Forenza, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin, kuten koko ryhmänikin, tätä päätöslauselmaa vastaan. Vastaan yhdestä perussyystä, nimittäin siitä, mitä aiotaan tehdä FISA-sopimuksen perusteella ja markkinoiden muuntamisella toisenlaiseksi erityisesti perusjulkisten palveluiden osalta, terveyden ja koulutuksen osalta ennen kaikkea. Ajattelemme tässä eh, demokraattista yhteiste, yhteisen hyvän tai yhteisen omaisuuden jakamista. Sen pitäisi olla meidän tulevaisuutemme perusta. TTIP ja TISA kaikki tällaiset sopimukset yhdessä vievät kansalaisilta suvereeniutta ja äh, murentavat meidän perintöämme ja meidän omaisuuttamme ja vaikuttavat äh, negatiivisesti heidän tulevaisuuteensa. Äänestimme TTIPia vastaan ja TISAa vastaan ja pyydämme, että miljoonien kansalaisten ääni kuuluisi myös. Hehän ovat jo asiasta kantansa ilmaisseet. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja hänen yksi minuutti. Kiitoksia. Äh, arvoisa varapuhemies, meille usein kerrotaan äh, kansanäänestyskeskustelussa, että EU-jäsenyyttä tarvitaan palvelusektorille, mutta täällä me olemme tässä salissa ja keskustelemme vapaakauppasopimuksesta palvelun osalta, joka tuo mukaan Euroopan unionin lisäksi 22 muuta VTO-jäsentä, esimerkiksi Peru, Korea ja niin poispäin. Ero on se, että kun Norja ja Sveitsi eh, ovat valtioita, joita edustetaan VTOssa erikseen. Yhdistynyt kuningaskunta, kuten muut EUn jäsenvaltiot, ovat edustettuna yhden 28 osan verran Euroopan komissiosta. Maa, joka on niin riippuvainen palvelusektorista, ei todellakaan hyödy tästä. Me voisimme todellakin onnistua paremmin maailmanlaajuisesti, jos löytäisimme uudestaan tuon meriliikennepuolemme maailmanlaajuisesti. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Makove, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin otin näitä suosituksia vastaan. Tässä on kyse ainutlaatuinen historiassa oleva kauppasopimus, joka on hyvin syvä ja menee hyvin pitkälle. Tässä on paljon ää, maita mukana ja niin myös Euroopan unioni. Komissio suosittelee tässä päätöslauselmassa ovien avaamista Euroopan unionille ja tulkkikorja äänestin siis tämän puolesta. Näitä yrityksiä halutaan myös rohkaista telekommunikaatio, rahoitusmarkkina-aloilla ja muilla olemaan tässä mukana ja halutaan pitää huoli siitä, että parhaat ja laadukkaimmat toimijat olisivat tässä markkinoilla asialla. Tämä on tärkeintä tässä suosituksessa. Ongelma on kuitenkin se, että tämän lisäksi myös jokaisen yksittäisen maan täytyy pitää huoli siitä, että ollaan myös palvelu sisämarkkinoilla läsnäkin. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Begin, yksi minuutti. Kiitoksia TISA-sopimus on pommi, joka räjähtää kontrolloimattomasti. Wikileaksin ansiosta olemme saaneet tietämään vain osan salaisista asiakirjoista, mutta siitäkin vähästä jo näemme, että julkinen palvelusektori, terveys, terveydenhuolto esimerkiksi tulee katoamaan. Emme voi siis olla välinpitämättömiä ja olemme työstäneet kovasti tätä tekstiä, jota, josta äänestettiin tänään. Tärkeää on ymmärtää, että TISAn allekirjoittaminen on vielä kaukana ja tällä hetkellä viiden tähden liike ei ole sanonut TISAlle kyllä, vaan tietyn tyyppiselle TISA-neuvottelumandaatille, joka on vahva ja selkeä sen suhteen, että julkisiin palveluihin ei kosketa ja yksityistämiset eivät saa koskaan olla peruuttamattomia ja kansalaisten oikeudet ovat aina etusijalla. Tämä kompromissi ei ole täydellinen, mutta on tärkeää, että ei anneta vapaita käsiä neuvottelijoille, koska muuten lobarit pääsevät niskan päälle. Me seuraamme tarkasti neuvotteluja koska mitään, mitään sopimusta ei saa allekirjoittaa kansalaisten etujen vastaisesti. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Takkula, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin täytyy muistaa, että tämä TISA-sopimus, tässä uudistetaan kats sopimusta eli päivitetään. maailma on muuttunut ja kauppa on muuttunut ja sähköinen kauppa on tullut mukaan. ja myös se täytyy muistaa että jos olette tämän tekstin lukeneet että julkiset palvelut ovat ulkopuolella jäsenvaltioilla on edelleenkin oikeus säätää siitä mitkä palvelut ovat julkisia palveluja ja mitä tulee koulutukseen tai terveydenhuoltoon ne ovat ulkopuolella tämän sopimuksen. tässä suhteessa kun jotkut sitten ovat myös näitä maita nostaneet että kun tässä eu neuvottelee kaksikymmentäkaksi muun wto jäsenmaan kanssa niin olisi varmaan paikallaan ei vain nostaa jotakin chileä ja costa ricaa sieltä vaan sanoa että siellä on australia siellä on kanada siellä on uusi seelanti siellä on norja siellä on sveitsi maita jotka ovat meille erittäin tärkeitä kauppakumppaneita. on erittäin hyvä myös että palvelukauppaa tätä kautta laajennetaan noihin maihin jotka ovat meidän luonnollisia kumppaneitamme ja toki muuallekin. on hyvä muistaa se että euroopan unioni on suurin palvelujen tuottaja maailmassa ja tässä suhteessa uskon että nyt päivitettynä tämä tulee lisäämään meille työllisyyttä lisäämään meille taloudellista kasvua ja mikäli olen ymmärtänyt oikein tämä parlamentti haluaa taloudellista kasvua euroopalle halutaan lisää työtä ja työpaikkoja ja tämä on yksi mahdollisuus siihen kun se oikein käytetään ja näillä rajauksilla mitä tässä on uskon että tätä kautta voidaan mennä turvallisesti eteenpäin. Paljon kiitoksia edustaja Takkula ja anteeksi, että nyt tässä keskeytin. Kello asetettiin liian myöhään tuossa. Pahoittelut tästä. Sitten seuraava puhuja on edustaja Kaputo. yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äänestin TISAn puolesta, koska katson, että TISA on meille mahdollisuus vahvistaa Euro- Euroopan äh, asemaa suurimpana palveluiden viejänä. 70 prosenttia Euroopan unionin työvoimasta on palvelusektorilla ja 40 prosenttia siitä viedään. Tällä voitaisiin stimuloida työllisyyttä Euroopassa ja myöskin pk-yritysten kansainvälistymistä niin, että emme joutuisi kärsimään vielä voimassa olevissa, olevista tariffeista osaamista tällä alalla. Markkinoille pääsy, digitaalitalous, logistiikkapalvelut ja rahoituspalvelut, kaikki nämä ovat aloja, joilla TISA tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Sen takia kauppapolitiikan periaatteiden asianmukainen soveltaminen täytyy vahvistaa maailman kauppajärjestön monenvälisin sopimuksi. Neuvotteluissa pitäisi voida vahvistaa integroidumman maailmanlaajuisen kaupan vahvistumista, ottaen huomioon sosiaaliset oikeudet ja taattava Euroopan unionin oikeudet täysimääräisesti. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Mamikins. Yksi minuutti. Dankeschön. Kiitos. Arvoisat kollegat, TISA-sopimus on maailmanlaajuinen sopimus eri alueiden vapauttamisesta. Pankki, liikenne ja muut alueet kuuluvat tähän. EU ja Yhdysvallat ovat tämän sopimuksen liikkeelle panevat voimat ja sen tulisi kattaa mahdollisimman moni ihminen ja se tulisi myöskin vaikuttaa myönteisesti kehitykseen. Haluaisin korostaa tarvetta jättää audiovisuaalinen ja kulttuuripalvelut TISAn ulkopuolelle, jotta voidaan pitää kiinni kulttuuriperimästä uusissa maissa. Suhtaudun myönteisesti tähän sopimukseen. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Balcho, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö palvelukauppasopimusta koskevista neuvotteluista vaarantaa EU-standardit koskien palveluita ja vaarantaa myös työllisyyden, julkiset palvelut ja jäsenmaiden suvereniteetin näiden palvelujen sääntelyssä. Tämä on yksi askel kohti globalisaatiota ja minä selkeästi äänestin tätä vastaan. EUn johtajien ei pitäisi avata uusia markkinoita monikansallisille yrityksille e, heikompien maiden kustannuksella, vähemmän kehittyneiden maiden kustannuksella. Heidän tehtävänsä on suojella kansalaisia EUlta, suojella heidän työpaikkojaan ja auttaa jäsenmaitaan tuottamaan omat hyödykkeensä ja omat palvelunsa ja välttämään halpa polkumyyntiä tällä alueella. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Polchak, yksi minuutti. slova. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Olen... Minua kiehtoo, kuinka jotkut kollegoistani minuutin aikana, minuutin ajan puhuen puhuvat tietämättä faktoja sitten kävelevät pois. En tiedä yhtään maata, jossa muureja maan ympäri rakentamalla oltaisiin saatu BKT kasvamaan. Kaikilla kunnioituksella aikaisempia puhujia kohtaan, niin 40 prosenttia Euroopan BKTstä syntyy rajat ylittävästä palvelukaupasta. Ja kun liberalisoidaan palvelukauppa, se ilman muuta lisäisi työllisyyttä. Ja sen takia tavoitteena pitäisi, tavoitteena pitäisi olla vapauttaa yhä enemmän ja sitten toisaalta suojata se, mitä pitää suojata. Julkiset palvelut, vaikka ne jätettäisiin pois, niin niitä voidaan silti, tai niitä voidaan sen ansiosta suojella paremmin ja millään, minkäänlaista syrjintää ei tule tapahtumaan ja meidän pitäisi saattaa nämä neuvottelut loppuun. Nythän ollaan vasta alussa. Kiitoksia. Viimeinen puhe tästä aiheesta on edustaja Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tätä, tämän mietinnön puolesta in reading os an dá job rinne sé. Eräs tuttavani ei löytänyt työpaikkaa ja siksi sääntöjä pitää muuttaa. Ja loppujen lopuksi meidän täytyisi noudattaa normaaleja kansainvälisiä sääntöjä. EU suurimpana palvelujen viejänä ja tuojana voi todella paljon hyötyä kansainvälisestä kaupasta. Tämä tuottaa meille myös uusia työpaikkoja. Kiitoksia. Sitten viimeinen aihe. Äänestysselityksessä kyseessä ovat päätöslauselmaesitykset sukupuolten tasa arvoja ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskevaa uutta strategiaa. Ja ensimmäinen puhuja on edustaja Forenza, yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Ryhmäni ja henkilökohtaisesti itse tuimme tätä päätöslauselmaa viitaten myöskin siihen, mitä parlamentti on aikaisemmin pyytänyt 2015 kesäkuussa 9. päivä pyysimme selkeästi uutta strategiaa tasa-arvon ja naisten oikeuksien suhteen vuoden 2015 jälkeen. Ja minun mielestäni meidän parlamenttina pitäisi päästä parempaan täytäntöönpanoon sukupuolten tasa-arvoa koskevien politiikkojen osalta ja sen pitäisi nivoutua saumattomasti ihmisoikeuspolitiikkaan, politiikkaan, koska se on kaiken pohja. Jos onnistumme ottamaan naisten itsemääräämisoikeudet mukaan kaikkiin ihmisoikeuspolitiikkoihin, niin luultavasti pääsisimme etenemään oikeaan suuntaan. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Jofrida, niin ikään yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeuksien strategia on päättynyt vuonna 2015 ja se, mitä komissio on 2016 vuodelle tuotetut dokumentit ovat, on suunniteltu vuoteen 2020 asti. Näin heikko toimenpide ja vielä heikompi kommunikaatio vai on siinä mielessä kummallinen seikka, että näyttää siltä, että komissio ei halua suurestikaan huolehtia sukupuolten tasa-arvosta. Olisi todellakin vakavaa, jos, voita, jos näin olisi nimittäin, koska naiset joutuvat äiteinä ja työtä tekevinä äiteinä jatkuvan syrjinnän kohteiksi. Ja vielä on paljon rajoja rikottavana. Kyse ei ole ideologiasta, teknologiasta. Tämä on ihan reaalielämää, tämä on vanhempien elämää, terveyteen liittyvää elämää, perheelämää, vanhusten elämää. Sukupuolten tasa-arvo vaatii mielestäni ja on, va, vaatii parempaa huomiota. Se on paremman huomion arvoinen kuin mitä tämä asiakirja sille antaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhujaa tässä luettelossa. Daniel Hänal ei ole paikalla, joten seuraavaksi siis puheenvuoron saa edustaja González Peña. Kiitoksia puhemies. Komissio on esittänyt meille työasiakirjan ei-strategiaa sukupuolten tasa-arvoa varten. Siinä ei ole tavoitteita, siinä ei ole budjettia, eikä siinä ole mittausindikaattoreita, eikä arviointia, myöhä, jälkikäteistä arviointia tämä komission ehdotus jättää huomiota kesäkuun 2015 päätöslauselman ja saman vuoden lokakuussa tehdyt keskustelut. Tämä saattaa merkitä merkittävää taka-askelta kohti tasa-arvoa. Komissio saa täältä kaiken poliittisen tuen, mutta komissio osoittaa, ettei sillä ole poliittista tahtoa, vaan se jumittuu patriarkaalisiin arvoihinsa. Me emme halua luovuttaa taistelussa naisten tasa-arvon puolesta. Sen täytyy olla meidän politiikkojemme keskiössä, EU-politiikkojen keskiössä. Siksi äänestimme tätä päätöslausa, tämän päätöslauselman esityksen kokonaisuuden puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Makove, yksi minuutti. Kiitos. Minä tuin komission strategia 2010-2015 ja myöskin tuin tätä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, mitä tulee sukupuolten väliseen tasa-arvoon Euroopan unionissa vuoden 2015 jälkeen. Tänään äänestin päätöslauselmaa vastaan. Edellisessä tuin sitä, mutta nyt äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan. No mistä syystä? En pidä siitä. Enkä usko, että tämä on tehokkain tapa päättää mm, paperista dokumentista toinen toisessa jälkeen, jos näitä ei käytännössä voi toteuttaa. Sitten menemme kotiin ja sanomme äänestäjille, että meillä on päätöslauselma josta äänestimme, mutta eihän se auta mitään, jos emme pidä kiinni tästä, jos emme täytäntöön pane näitä asioita, tätä yhteistä strategiaa. Nyt meidän täytyy todellakin täytäntöön panna tuo mennyt päätöslausuma, josta puhutaan eh, tasa-arvosta. Ei mitään uusia päätöslausumia tähän tarvita. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Mitsi. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Se, että komissio päätti jättää huomiota Euroopan parlamentin ja valitsi vanhan aikaisen strategian sukupuolten tasa-arvoon. Tämä on pelkkä työasiakirja ja se on hyvin kaukana siitä, että se olisi todellakin strategia. Tällaisia dokumentteja ei voi esittää muualla kuin EU:ssa. Tämä ei ole saanut demokraattista hyväksyntää. Minun roolini Euroopan parlamentin jäsenenä on insistoida komissiolle, että se esittäisi uuden strategian, jossa olisi pitkän tähtäimen visio. Siinä tarvittaisiin raamit sukupuolten tasa-arvopolitiikalle. Minä äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, joka vaatii uutta esitystä Eh, tätä strategiaa täytyy tarkastella uudelleen. Meidän täytyy taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Meidän täytyy taistella koulutuksen, median ja ö, eh, muiden alojen puolesta, jotta sukupuolen tasa-arvo otettaisiin niillä huomioon. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pospisil, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä en tukenut päätöslauselmaa, josta äänestettiin tänään. Ja jota esittivät vasemmistokollegani täällä parlamentissa. Minä en halua kuitenkaan sanoa, että olisin sukupuolten tasa-arvoa vastaan. Ei ollenkaan, olen päinvastoin sen puolesta. Mutta kysymys itse asiassa kuuluu, minkälaisia välineitä halutaan käyttää sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ne välineet, joista vasemmistokollegat puhuivat, eivät ole kovinkaan toteuttamiskelpoisia. Ja jäsenvaltiot tuskin neuvostossa hyväksyisivät niitä. Kyse on reaalipolitiikasta, mikä on saavutettavissa, aikaansaatavissa, eikä suinkaan kivoista paperilla olevista korulauseista. Minä olen reaalipolitiikasta kiinnostunut siitä, mikä on mahdollista toteuttaa. Mikä on hyväksi naisille, esimerkiksi yritysten hallituksissa ja niin edespäin neuvostossa esimerkiksi vastustettaisiin tätä asiaa. Kiitoksia. se Seuraavaksi edustaja Kins, yksi minuutti. Kiitos. Minä olen samaa mieltä niiden edustajien kanssa, suurimman osan kanssa, jotka haluavat tässä saada aikaiseksi uuden strategian vuoden 2015 jälkeiselle ajalle. Pyysin myöskin komissiota työstämään täysimittaista asiakirjaa ja ainoastaan työasiakirjaa. No mikä on tärkeää? Sen täytyy sisältää ne periaatteet, jotka käyttäisivät aikaisempia uudelle strategialle 2015 jälkeen. Ja tarjoaisin myöskin yhteistyötä ei ainoastaan EU-toimielinten välillä, vaan myöskin virastojen ja muiden EU-toimielinten välillä. Ja tämä myöskin koskee strategiaa itseään. Määrä ajan pitäisi ennemminkin olla 2020, vaikka se sitten lankeaisi parlamentin uusien vaalien alle, joten viisi vuotta olisi tässä se uusi aika. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Jurek, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Me olemme saaneet uuden dokumentin sukupuolten tasa-arvosta ja tämä dokumentti perustuu erittäin ähm, egotistiseen näkemykseen. Hyvin monen vuoden ajan naisten asema on parantunut EU-ssa. Ei, mikä tässä on konteksti? me lähinnä tässä väheksymme avioliiton merkitystä ja myös isän ja äidin auktoriteettia perheessä. Tässä myös aborttia suositaan ja tätä tarkoitin juuri tällä itsekäällä yksilökohtaisella näkökulmalla. Onko tämä nyt oikea naisen status, naisen asema? Ei, meidän ei pitäisi jatkaa eteenpäin tällä polulla, vaan meidän pitäisi tehdä U-käännös, jotta voimme taata elämän ja jatkuvuuden Euroopallekin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Soidorva, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa se ilmaisi kantansa strategia-asiakirjasta, komissio on laatinut sukupuolen tasa-arvosta. Ja olen pahoillani siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi asiakirjan, jossa vaaditaan uutta strategiaa Euroopan huippukokouksessa sen sijaan, että se olisi hyväksynyt tässä kirjan, joka olisi keskittynyt nimenomaisiin vaiheisiin, joiden myötä voitaisiin parantaa naisten asemaa Euroopan unionissa. Ja Euroopan komission hyväksymät toimintavaiheet Rova Jorovan kautta itse asiassa tässä komission asiakirjassa on tällaiset vaiheet tai askeleet, jotka parantavat naisten asemaa työmarkkinoilla, heidän, heidän työllisyyttään, heidän palkkakuiluaan, eläkekuiluaan ja parempaa edustustaan yritysten hallituksissa ja julkisissa instituutioissa – ja niiden johdossa ja myöskin yritys, yritysmaailmassa. Sen sijaan hyväksyimme tällaisen päätöslauselman, joka ei ratkaise mitään. Kiitoksia. Sitten edustaja Polsak, yksi minuutti. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Minulle on hyvin monimutkainen tehtävä nyt jatkaa tästä, mihin edeltäjä lopetti, sillä pohdin hyvin pitkään, miten äänestän tästä päätöslauselmasta, enkä löytänyt mitään syytä olla tukematta tätä päätöslauselmaa. Tuen tätä laatuun liittyvää lähestymistapaa ja mainintaa. Ja mielestäni on tärkeää, että laatu on kaikkien perustuslakisopimusten ja asiakirjojen määrävä osa. Päätöslauselma edellyttää edistymistä sellaisilla osa-alueilla, kuten esimerkiksi naisten, naisten vasta, siis koulutus, väkivaltanaisia vastaan ja niin poista. Nämä ovat hyvin legitiimejä asioita, enkä löytänyt mitään syytä olla tukematta tätä päätöslausumaa siitä syystä myöskin tuin sitä. Kiitos. Ja sitten viimeinen puhe myöskin tässä keskustelussa on edustaja Sean Kelly. Yksi minuutti. Kiitoksia viimeisenä, mutta ei toivottavasti vähemmäisenä. Miehen ja naisen välinen, sukupuol- välinen tasa-arvo on Euroopan unionin keskeinen arvo. Ja Euroopan unioni on ottanut monia askeleita tämän sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Minä uskon, että meidän täytyisi hidastaa poliittista toimintaa EU-tasolla. E Erlannissa, vaikka edistystä tällä alueella on ollut, niin tilastollinen katsaus paljastaa hyvin suuria eroja eh, esimerkiksi naisten edustus erilaisissa elimissä ja erilaisilla sektoreilla on melko pieni. Joissa, jollakin alueella on sitten tässä paljon enemmän naisia. Niinpä tämä strategia, joka vaatii jäsenmaita ottamaan lisää askelia yhtäläisten, yhtäläisen mahdollisuuksien luomiseksi sekä julkisella että yksityisellä puolella on hyvä asia. Meillä on Irlannissa pian vaalit ja onneksi 30 prosentin ehdokkaista täytyy olla naisia. Se on askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Paljon kiitoksia hyvät kollegat tästä keskustelusta ja näistä äänestysselityksistä. Nyt istunto keskeytetään kello 15 asti.